Good afternoon, colleagues. A warm welcome uh, to everyone and a Hyvää iltapäivää. Lämpimästi tervetuloa kaikille, varsinkin uh, ministeri uh, Thomas de Maizièrelle, Saksan sisäministeri ja Matthias Fekylille, joka on Saksan, äh, anteeksi, Ranskan sisäministeri. Ja me käymme täällä nyt näkemysten vaihtoa turvallisuusdialogin puitteissa. Kollegat, kuten tiedätte, ensimmäinen turvallisuusvuoropuhelu käytiin komissaari Kingin kanssa neljä päivää sitten ja koska keskitymme näihin kysymyksiin, ilahtuneena saamme sitten käydä nyt keskustelua kahden ministerin kanssa sekä Ranskasta että Saksasta. Kuten kollegat tietänevät, me olemme säännöllisesti yhteydessä puheenjohtajavaltioon, mutta tälle libevaliokunnalle on äärimmäisen tärkeää puhua myös suoraan jäsenvaltioiden edustajille, kun kysymys on avainasemassa olevasta lainsäädäntökappaleesta siksi, että turvallisuuskysymyksissä säädämme lakeja usein ja me olemme mukana hyvin monissa eri asiakokonaisuuksissa, jotka ovat tässä suhteessa merkittäviä. Äskettäin myös muun muassa terrorismin torjuntakysymyksissä ja monet muutkin kysymykset ovat esillä, jotka ovat tärkeitä ja joissa haluamme kuulla ministereiden näkemyksen suoraan. Tämä sisältää myös yhteensopivuuden, etiaksen ja niin monet muut työmme toimialat. Tästä syystä olemme käyneet keskusteluja molemmin ministerin kanssa ainakin kahdessa neuvoston kokouksessa. Ja molemmat ovat olleet sitä mieltä, että olisi hyvä ajatus olla suorassakin yhteydessä. Ja olen ilahtunut siitä, että he pääsivät tänään neuvostokokouksesta paikalle. Tämä ei ole mikään ylimääräinen kokous, vaan osa yksittäisiä kokouksia, joita käydään jäsenvaltioiden kanssa. Ja siitä syystä olen entistä ilahtunut siitä, että ministerit ovat paikalla vastaamassa kysymyksiin. Hyvät kollegat, teillä on asiakirjoissanne kirje, jonka molemmat ministerit lähettivät 20. helmikuuta, jossa käsitellään niitä asioita, joita he pitävät etusijalla. Turvallisuusvuoropuhelussa tämä sisältää tietysti monia meidänkin prioriteettejamme, mutta saattaa olla, että olemme korostaneet niitä eri tavoin mikä merkitsee myös sitä, että voitte esittää kysymyksiä. Pyytäisin teitä keskittymään nimenomaan turvallisuusvuoropuheluun. Tämä on luonnollisesti avoin kokous, jos haluatte esittää muitakin kysymyksiä kahdelle sisäministerille Ranskasta ja Saksasta. Siirtykäämme nyt tähän rakenteelliseen keskusteluun. Meillä on jonkun verran aikarajoitteita. Täytyy kyllä päättää suhteellisen ajoissa ja haluaisin antaa kaikille mahdollisuuden puhua. Eli <coughs> tässä pidetään tiukasti puheajoista kiinni, mukaan lukien ministerit, pitäkääpä siis kiinni omista puheajoistanne. Rakennetaan keskustelu seuraavalla tavalla. Anna molemmille ministerille 15 minuuttia per henki ja hyvin ystävällisesti he ovat Ranskan ja Saksan välillä tästä sopineet niin, että 15 minuuttia jaetaan tiettyihin aloihin, jotka ovat heille erityisen tärkeitä. Aloitan ministeri Fekulista ja hän puhuu ensin kolme minuuttia terrorismin torjunnasta ja sitten Dymasier, joka puhuu yhteensovittamisesta ja sitten jatketaan siitä. Ministeri Fekul, lämpimästi tervetuloa. Olkaa hyvä ja aloittakaa keskustelu teidän näkemyksestänne terrorismin torjunnasta. President. kiitoksia puheenjohtaja, herra ministeri, herra Thomas de Maizière, hyvät varapuheenjohtajat, hyvät parlamentin jäsenet. Haluaisin ensiksi kiittää siitä, että tulitte tähän kuulemiseen, että meidät on kutsuttu tähän kuulemiseen. Meillä on ilo ja kunnia olla täällä. Pari päivän nimittämisen jälkeen tämä on Brunolle Huun edeltäjäni tekemä sitoutuminen tulla tänne. Ja totta kai halusin pitää kiinni tästä monesta syystä. Ensinnäkin, koska kannatan palavasti Euroopan projektia ja koska kunnioitan Euroopan parlamenttia kovasti ja eri tehtävissäni aikaisemmin, erityisesti ulkomaankaupassa, olen aina yrittänyt työskennellä Euroopan parlamentin kanssa joka luo eurooppalaista legitimiteettiä myös siksi, koska meillä on voimakas ranskalais saksalainen sitoutuminen sekä henkilökohtaisista että poliittisista syistä. Ranska ja Saksa yhdessä kantavat merkittävää vastuuta Eurooppa-kysymyksistä. Monista näistä syistä ja muistakin olen täällä mielelläni, koska aikarajat ovat erittäin tiukat. Ja sen kysymys terrorismin vastainen taistelu, muutama ranskalainen näkökulma. Tiedätte uhkatason, jonka kohtaamme, se on äärimmäisen korkea, jonka jälleen osattivat viime viikon, viime viikon attentaatti, joka iski Lontooseen, koko Eurooppa suree, mutta sitä ennen ollut pitkä attentaattien sarja Euroopassa jälleen e demokratiaa vastaan hyökättiin symbolisen parlamentin kautta. Ja kansalaiset ja poliisivoimat, jotka myöskin ylläpitävät demokraattista järjestystä kamalle. Lähinnä sitten Antwer, Antwerpenin tapaukset, jossa yksilö pidätettiin, sitten syytteeseen terrorismin kaltaisista teoista tutkimusosataan, mistä on kysymys. Kukaan henkilö, kansalainen, jäsenvaltio ei voi ajatella, että he olisivat suojassa terroristien hyökkäykseltä. Se on aikamme piirre. Meidän täytyy reagoida nopeasti ja tehokkaasti Euroopan tasolla taistellaksemme terrorismia vastaan ja taataksemme kansalaisten turvallisuuden. Me olemme yhdessä merkittävästi edenneet jossakin asioista, mutta on vielä monta polkua, jolla täytyy edetä. Tiedän, että valiokuntanne tänne ovat monessa olennaisessa vaiheessa seuranneet terrorismivastaista taisteluja, joilla on merkittävä rooli vapauksien takajana. Ja se on Euroopan hengen osa. Ja teillä on vahva vastuuntunne sen uhan edessä, joka kohtaamme. Kiitän teitä siitä. Meidän täytyy kyetä vahvistamaan työvälineitämme, hyväksyä äsken, panna toimeen äsken hyväksymät toimenpiteet ja meidän täytyy myöskin panostaa uusien välineiden luomiseen. Tässä kunnianhimoisessa hengessä Saksa kollegani on laatinut kirjeen valiokunnalle 2017-27. elokuun kirjeen jatkona ja tarkoituksena luoda työkartta pääprioriteillemme lyhyellä ja pitämällä aikavälillä. Ensimmäinen tehtävä on taata täysin ja tehokkaasti EUn ulkorajat. Meidän on ehdottomasti saavutettava tavoite, jotta kykenemme paremmin suojelemaan itsemme terroristiuhkalta ja jotta paremmin kykenemme tunnistamaan ja hallitsemaan maahanmuuttoilmiötä. Tämä on väistämätöntä, että me säilytämme Euroopan vapauden ja turvallisuuden alueella. Tämä alue ei säily turvallisuuden ja vapauden alueella – kuin siinä tapauksessa ulkorajat turvataan. Muuten koko prosessi on vainalainen. Pitkän näyttelytön jälkeen meidän täytyy luoda rekisteröidä lentomatkojen matkustajat annettu tämän matkustajanumerojärjestelmän ja tervehdin näitä parlamentin päätöksiä. Olemme myöskin muuttaneet Schengenin rajamääräksi, jotta meillä on järjestelmällisiä tarkistuksia EUn ulkorajoilla eurooppalaisille ja ei-eurooppalaisille ainoastaan. Ulkorajan täydellinen hallitseminen kykenee säilyttämään vapaan liikkumisen mahdollisuuden. Me olemme kaikki kiitelleet siihen ja loppujen lopuksi äskettäin täällä on hyväksytty myös aseita koskeva direktiivi. Olen iloinen siitä. Neuvottelut ovat olleet erittäin monimutkaiset, mutta meillä on olenlainen keino taistella terrorismin vastaan. Tarkoituksena on mahdollisimman nopeasti eliminoida laittoman kaupan lähteet ja eliminoida vaarallisimmat aseet nämä, tämä työ mahdollistaa, että kaikki aseet on helpommin seurattavissa sekä ajassa että maantieteellisesti kautta Euroopan. Ja kaikki vir- toimivaltaiset viranomaiset ja oikeustoimialat ovat mukana. Nämä ratkaisuja toimenpide ja muitakin tulee ajan myötä. Me tiedämme, että jokainen tehtävässään, jokainen vaatimuksiensa mukaisesti löytää tiukan johdonmukaisen kumppanin ja toimeenpanevaa valtaa kontrolloidaan, mutta teette myös palveluita. Lisäarvoa kaikille eurooppalaisille. Pyydän anteeksi, että yritän kolme minuuttia. Ask Thomas to talk about the issue of interoperability. Nyt sieltä Thomas puhuu meille yhteensovittamista. Fekelmainen. Kiitokset puheenjohtaja Parahin Matias hyvät naiset ja herrat. Tässä äh, meitä juuri tervehdittiin ja sanottiin, että aika erikoista. Saksan sisäministerillä on ranskalainen nimi ja Ranskan sisäministerillä taas saksalainen nimi. No tämä on sattumaa, kun sukunimiämme katso. Mutta kyllä taustalla on enemmän tiedätte, että Saksa ja Ranska kaikissa turvallisuuskysymyksissä tekevät työtä yhdessä, eikä näin ole ollut äh, vain äh, siitä alkaen, kun Bernard Kasneff ja minä olimme ministereinä, ei, vaan äh, näin on ollut jo pidempäänkin ja siksi nytkin päätimme puhua tässä vuorotellen. Kunnioitamme kovasti teidän valiokuntanne työtä. Emmehän me aina samaa mieltä ole olleet ole tai tule olemaan, mutta varmasti PNRstä alkaen on tullut selväksi, että emme voi tehdä työtä toisiamme vastaan. Ei, vaan meidän on tehtävä työtä yhdessä kuten esimerkiksi PNR-kysymyksessä, tämän kaltaisissa ja muissa kysymyksissä jatkossa ei kyllä näin pitkää aikaa saa neuvotteluihin mennä. Yhdessä ranskalaisen kollegani kanssa olemme sopineet, että teemme yhteistyömme nopeasti, tehokkaasti ja hyvin. Äh, eniten työtä tehdään asetus- ja tasolla, mutta minä puhun teille nyt periaatteesta, nimittäin tästä yhteen toimivuusperiaatteesta hyvistä syistä me olemme jo aiemmin menneisyydessä e, erilaisissa kysymyksissä erilaisia e, tietoja ja asetuksia silmällä pitäen puhuneet, kuten SIS-järjestelmä, Eurodac, viisumijärjestelmä, Prym ja monet muut järjestelmät, niin olemme puhuneet juuri yhteen toimivuudesta. Eurodakissa ei ole nimiä, mutta on sormenjäljet. Sississä taas eh, on nimi, mutta ei sormenjälkiä. Ja kun Ranskassa tapahtui terroristi-isku ja me ja te kaikki sanoimme yhteen äänen, että eihän voi olla niin, että osalla turvallisuusviranomaisista ei ole tietoa, joka kuitenkin toisella viranomaisella on tietoja täytyy vaihtaa. Taustalla on oikeudellinen ongelma, juridinen ongelma, mutta myös äh, IT-ongelma. Ja neuvostossa tällä hetkellä olemme perustaneet äh, itse asiassa korkean tason työryhmän, joka tulee tekemään ehdotuksia. Haluamme nimittäin muutosten kautta esimerkiksi siis järjestelmää, Eurodakkia äh, muuttaa, emmekä mitenkään voi odottaa, kunnes yhteentoimivuusongelmat on ratkottu. Asioissa täytyy edetä, mutta kyllä yhteentoimivuus on äärimmäisen tärkeä kysymys ja teille tässä salissa, äh, kun puhutaan esimerkiksi äh, tietojen säästeliäisyydestä, niin me olemme itse asiassa pyrkineet olemaan säästäväisiä kerätyn tiedon suhteen, mutta ihan se käy, että tietoa kerätään päällekkäin, rinnakkain ja niin edelleen. Ei, kaikki tiedot on kerättävä kerran ja sitten meillä on oltava sellainen hakujärjestelmä, joka huolehtii siitä, että tiedot ovat saatavilla ja että kaikki tapahtuu luonnollisesti tietosuojaa kunnioittain. Ehkäpä joistain tiedostoista voisi myös luopua, jos tiedot yhdistetään toisiinsa entistä älykkäämmin. Ja tästä on todella kyse yhteen toimivuudessa ja olisin todella todella iloinen, jos myös te parlamentissa kulkisitte rinnallamme tätä ehdotusta valmisteltaessa. Kiitos. No, pysytte vähän lä- lähempänä tätä puheaikaa. minä nyt tässä tiedä mihinkään kilpailu vastakkaisasetelmiin aseta, mutta kuitenkin kiitoksia Tuomas tästä. Seuraavaksi, jos nyt tässä ihmetellään, että miksi tässä mennään yksittäisiin aloihin, niin varsinkin ne, jotka täällä ovat nyt kylässä. Vaikka asetamme tässä tietyt tavoitteet tämän terrorismin avulla, niin yksittäisissä asiakokonaisuuksissa käsittelemme tärkeitä kysymyksiä, kuten perusoikeuksia ja niin poispäin. Ja Matias Fekl ottaa nyt esille näistä muutaman Etiaksen, Eurodakin ja niin poispäin. Kuulin tämän viestin puheajan rajoittamisesta. Niin, on aivan välttämätöntä jatkona sille, mitä Tomas tässä totesi, että järjestelmät toimivat hyvin ja yhteensopivuus on äärimmäisen tärkeää. Tämä juttu siitä, että kaikkialla Euroopassa jokaisen turvallisuusviranomaisen täytyy reaaliajassa ja hyödyllisessä ajassa saada käyttöönsä kaiken välttämättömän tiedon, jotta hän tietäisi, mikä on se henkilö, kuka on se henkilö, jonka hän on kohdannut, ja että onko hänestä olemassa äh, oleellisia tietoja. Olemme myös olleet mukana luomassa maahan tulee maasta poistumisjärjestelmää nimenomaan ulkorajojen turvaamisen äh, ajatuksen vauhdittamana. Ja tässä voidaan huomata se, että meidän täytyy tähän työhön sisällyttää myös yhteisön äh, asukkaat. Paljon iskuja on tehty eurooppalaistenkin toimista ja meidän täytyy tietää, ovatko he poistuneet alueelta, tulleet alueelle, ovatko he menneet tietyille vyöhykkeille. Ja meidän täytyy tietää siis, mitkä heidän liikkeensä ovat. Luonnollisestikin tässä suhteessa erittäin tiukasti noudatamme suhteellisuusperiaatetta. Minä tiedän, että se on teille äärimmäisen tärkeää. Oikeasuhtaisuutta. suhtaisuutta jotta voitaisiin kunnioittaa henkilötietosuojaa. Nämä asiat eivät ole ristiriidassa keskenään, vaan meidän täytyy todellakin huomioida, etteivät ne riitele keskenään, vaan meillä on kaikki mahdolliset takeet sen suhteen, miten näitä tietoja käytetään ja pelkästään tarvittavat tiedot ovat ne, joita hyödynnetään. Eurooppalainen matkustuslupajärjestelmä ETIAS, johon viittasitte, otetaan myös käyttöön ja sen tulisi olla tehokkaassa toiminnassa piakkoin. Se mahdollistaa sen, että ne henkilöt, jotka ovat saaneet viisumin, heidän kohdallaan varmistetaan se, että he täyttävät kaikki ehdot, joita vaaditaan Euroopan unionin alueelle tulemiselle, eivätkä muodosta uhkaa yleiselle järjestykselle. Lisäksi me pyrimme valvomaan sitä, että rangaistuslaitokset ja jokaisen jäsenvaltion rata, rajavartiolaitos saa nopeasti käsinsä tietoa viisumitietojärjestelmässä, kuten myöskin sormenjäljet Eurodac-järjestelmän puitteissa. No, nyt annoin vähän aikaa teille takaisin, hyvä puheenjohtaja. Tässä saitte vähän sitten... Tässä saitte vähän aika luottoa. Hyvä homma. Ministeri, olkaa hyvä. No niin. En minä kyllä eh, olisi pystynyt eh, tällä tavoin esiintymään oltuani vain kolme päivää sisäministerinä, eli todella Matias, eh, täytyy sanoa, että hienosti menee. No niin, Schengenin tietojärjestelmästä me pyrimme tuossa vuoden puoli välissä suunnilleen saattamaan tuon ehdotuksen käsittelyn päätökseen maahantulo- ja maasta poistumisjärjestelmä on minun mielestäni aivan ehdoton edellytys Schengen-alueelle, jolla ei sisärajavalvontaa ole. Jos ulkorajoja ei tehokkaasti valvota, niin sitten Schengenin sisärajojen valvomattomuudesta joudutaan luopumaan. Schengenin tietojärjestelmä on äärimmäisen tärkeä turvallisuusviranomaisillemme. Sen toinen vaihe saatiin jaloilleen hyvin, hyvin pahasti myöhässä ja kustannukset aivan räjähtivät käsiin. Paljon oli ongelmia, näin ei saa käydä uudelleen. Sitten Ranskan terroristi-iskujen jälkeen pyrimme Schengenin tietojärjestelmään ottamaan mukaan tämän ulkomaisten taistelijoiden Foreign Fighters äh, määritelmän ja järjestelmän ilman, että asetusta täytyisi muuttaa, mutta tässä ei onnistuttu. Tästä syystä tarvitaan ihan uusia äh, kategorioita ja myöskin äh, biometristen tietojen lisääminen ja täytyy myös laajentaa tätä pääsyä järjestelmään esimerkiksi veroviranomaisille ja tiedusteluviranomaisille. Tämä on ollut hyvin, hyvin kiistanalainen kysymys, mutta mielellämme keskustelemme siitä teidän kanssanne. No niin, Matias, sitten äh, salattu elektroninen viestintä. Kiitos puheenjohtaja. Äh, salaaminen ja internet-operaattorien kanssa yhteistä salamisen yhteydessä tutkimuksissa on olennaista. Se on ratkaiseva ja vaikea kysymys terrorismin vastaansa taistelussa. Me kohtaamme paljon operaattoreita, jotka eivät tee yhteistyötä. Erityisesti Telegram-viestijärjestelmä, jolla ei ole meillä esittää vuoropuheluun omaa osapuolta. Meillä ei ole tehokasta salauksen purkamiskeinoa tai sisälläkastelua. Me emme voi hyväksyä tätä. Meidän täytyy e- päästä eteenpäin. Tällä hetkellä ei ole mitään juridista keinoa EU:ssa, mikä pakottaisi operaattorin tekemään yhteistyötä oikeusviranomaisten kanssa, minkä vuoksi Saksa ja Ranska ovat vaatineet Euroopan komission, että tutkittaisiin mahdollisuutta asettaa samat velvollisuudet internettoimijoille kuin tele- yrityksille. On olemassa olemassa olevia järjestelmiä, jotka voi ja jotka pitää muuttaa koskemaan internet-operaattoreita koskevaksi. kun äsken teki selväksi, että Westminster 2 käytettiin WhatsApp-sovellusta ja pahoittelee tällä hetkellä, että tutkijat eivät pääse sen dataan käsiksi. Tätä mahdotonta käsittää ja meillä täytyy olla oikeudellinen keikko tällaisiin tapauksiin. Mä vakuutan teille, että on yhtä välttämätöntä taata kansalaisten oikeus digitaaliseen yksityiselämään. Se on perusvapaus. Eli täytyy taata, että järjestelmissä on vahva turvallisuuden suoja, jotka kunnioittavat täysin yksilön suojaa ja tietosuojaa. Tämä on varsinainen haaste, myöskään sitä kiistä. Me pidämme huolta siitä, että kaikkiin toimiin tässä suhteessa, mutta turvallisuus vaatimukset ottaa huomioon uhka koko Euroopassa, johtavat siihen, että täytyy löytää uusia keinoja, joita väistämättä kävisimme terrorismia vastaan parhaissa oloissa kunnioittain oikeuksia niin, että kykenemme saamaan tuloksia. Ja, auch dazu eine... Lyhyt huomio tähänkin liittyen minulta. televiestinnän ja telemedioiden alalla oikeudelliset määräykset on päivitetty vastaamaan teknologian tasoa ja kehitystä, eli puhelin kuuntelulle omat sääntönsä ja telemedioille omat sääntönsä sen pohjalta, miten ne toimivat. Nyt olemme kuitenkin todenneet, että nämä asiat ikään kuin kasvavat yhteen funktionaalisesti, onpa kyse sitten kiinteästä verkosta tai Skypeista tai voice over IPstä tai mitenkä sitä tai kännykästä, niin, niin puhelu on aina puhelu, mutta säännöt ovat täysin erilaiset, joten siksi meidän täytyykin siirtyä funktionaaliseen sääntö, sääntökokonaisuuteen teknisen kokonaisuuden sijaan ja mielellään Euroopan laajuisesti, koska jos tätä ei tehdä nopeasti Euroopan tasolla, niin sitten suuret maat kyllä päättävät tehdä omia kansallisia määräyksiä ja sitten meille syntyy ongelma. Siksipä halusimme tätä nyt ajaa. Tärkeää on, että myös telemediapalveluja määritellään. Nehän usein tapahtuvat Euroopan Puitteissa Matias Fekel puhui tästä salausjärjestelmäkysymyksestä ja voisin ehkä tässä pyrkiä nyt jo ennalta poistamaan yhden väärinkäsityksen. Internetissä tarvitaan salausjärjestelmien mukanaan tuomaa turvallisuutta ja internetissä tarvitaan turvallisuutta salausjärjestelmistä huolimatta. Eli mitä tarkoitan tällä? End-to-end -end, salausjärjestelmiä kannatamme. Me emmekä halua mm, yksityiseen käyttöön mitään, mitään takauvia myöskään, mutta toisaalta ei voi olla niin, että turvallisuusviranomaiset eivät joutuisi kantamaan vastuutaan. Eli turvallisuusviranomaiset tarvitsevat internetissä yhtäläiset oikeudet kuin internetin ulkopuolellakin, ei enempää eikä vähempää. Ja mm, kyllä tämä hyvin, hyvin suuri ongelma tulee olemaan juuri eh, salauskysymys ja niin kutsuttu vaikkapa lähde, televiestintä, valvonta. Kaikki tämä on teknisesti äärimmäisen monimutkaista, mutta asia on hoidettava ja Saksa ja Ranska haluavat tehdä tässä yhteistyötä. Niin, tässä puheenjohtaja oli tämä meidän eh, käsi kädessä hoidettu eh, yhteispuheenvuoromme. Me puhuimme tietenkin tänään neuvostokokouksessa myös maahanmuutosta, mutta tänään tällä aiheena on terrorismia. Pyydän jo tässä vaiheessa anteeksi, että en pysty olemaan täällä kello 19 asti, niin kuin ennakoimme, vain 18.45 minun on lähdettävä lennolle. Niin kiitoksia. Okay, um, actually I think the way... Niin, itse asiassa se, millä tavalla tämä nyt on tässä järjestetty, että näkyy selkeästi, että olette suunnitelleet, mitä täällä sanotte, ja on aika helppo käydä tätä keskustelua. Ymmärrän, että teidän täytyy lähteä melko varhain, joten siirrytään suoraan keskusteluun, koska haluatte myös palautetta Sebastian niin pyytäisin kaikkia pitäytymään kahden minuutin puheajassa. Suoraan puhuin nyt jos joku ei vielä pyyntänyt puheenvuoroa, pyytäkää sitä nyt. Mitenkäs tämä vastauspuoli järjestetään suoraan vai lopussa? Tehdään niin, että sanoo puheenjohtaja, että otan teidät ensin lopuksi. Ei jokaisen kysymyksen jälkeen siis, vaan lopuksi. Saatte vastata ensin. Jos kaikki täällä puhuvat suht nopeasti ja sähkötyyliin, niin kaikki, jotka nyt olette pyytäneet puheenvuoroa, nostakaa kätenne. Tämä on vähän niin kuin koulussa, mutta tehkääs nyt näin. Jotkut eivät viitsi. Tuntuukohan teistä olla liian tärkeältä vai mikä se tässä nyt on vikana? Aloitetaan koordinaattoreista. Kukaan ei saa yli kahta minuuttia. Roberta Metsola ensin. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia ministerit Fekli ja de Maizière siitä, että tulitte paikalle. Enpä voisi olla enempää samaa mieltä molempia teidän kanssanne, kun todettiin että vain ulkorajoja suojamalla voimme täysin nauttia niistä vapauksista, jotka meille on suotu Euroopan unionin kansalaisina, jotta voimme liikkua näiden rajojen sisäpuolella vapaasti. Ja samalla kun puhutaan yhteensovittamisesta ja täydestä tietojenvaihdosta, miten äärimmäisen tärkeää se on ja samalla miten hitaasti joskus hyväksymme lainsäädäntöä Euroopan unionin tasolla. Monta vuotta sen jälkeen, kun tällaista lainsäädäntöä tarvitaan. Kysymykseni voin esittää nopeasti. Kun puhutaan terrorismin torjunnasta, kuten molemmat teistä totesivat, tämä on maailmanlaajuinen tehtävä. Se vaatii siihen myös globaalin vastauksen. Ja kun katsotaan EUn ja Yhdysvaltojen välistä suhdetta tänä päivänä, niin mikä teidän näkemyksenne on siitä, että millä tavalla tätä suhdetta viedään eteenpäin, jotta voitaisiin saada aikaiseksi parempi tulos kuin mitä tähän mennessä on saatu aikaiseksi yhteisten arvojemme pohjalta molemmilla mantereilla, kun tätä uhkaa torjutaan. Ja Berliinin hyökkäysten seurauksena viime syyskuussa kävimme komissari Kingin kanssa keskustelua viime viikolla ja sovittiin myös siitä, että terroristit, jotka tekivät tätä, käyttävät yli 14 eri identiteettiä. Se, mikä tällä hetkellä nyt on lainsäädännössä, tulossa. Mitä tämän lisäksi maanne tekevät sen suhteen, jotta voitaisiin ottaa käyttöön lisää menettelyitä biometrisen datan turvin? Onko jotain muita toimenpiteitä tämänhetkisten lainsäädäntöehdotusten lisäksi yhteistyössä, jota te täällä näin kaunopuheisesti selvititte meille? Kiitoksia Birgit Zippel, SD-ryhmästä. Kiitos puheenjohtaja ehkä näin äh, alkuun, kun äh, naureskelin sitä, että Saksan ministerillä on ranskalainen nimi ja Ranskan ministerillä saksalainen nimi, niin en oikeastaan ajatellut äh, Saksan ja Ranskan välisiä suhteita. Ei, minun taka-ajatukseni olivat tietyt kummalliset keskustelut, joita Euroopassa käydään kansallisen identiteetin säilyttämisestä, ja mielestäni nämä kaksi nimeä tekevät hyvin selväksi, että paitsi Saksassa ja Ranskassa myös kaikkialla Euroopassa me olemme Eh, varsinaisia eh, sekamuotoja kaikki. Eh, kansanvaellukset ovat tapahtuneet eri suuntiin, joten meissä on kaikissa vähän kaikkea. Halusin tässä turvallisuusvuoropuhelussa puhua tässä yhteentoimivuudesta ja että varmaankaan ylläty, jos voin Demensierin kanssa olla monestakin asiasta samaa mieltä, mutta jos tarkoitus on saada tämä yhteentoimivuus todella toimimaan, niin on tiettyjä perusedellytyksiä, joista toivokseni olemme yksimielisiä. Ensimmäinen kysymys on se, että kuka saa käyttöönsä mitkäkin tiedot, Tämä liittyy paitsi tietosuojaan myös eri viranomaisiin, jotka tietoja pääsevät käyttämään, rajavalvontaviranomaiset, turvapaikkaviranomaiset, poliisiviranomaiset ja niin edelleen. Itse asiassa kaikille kaikki tiedot eivät suinkaan kuulu. Ja sitten toinen seikka, tarvittaisiin yhdenmukaiset määritelmät, kuka mistä alkaen on terroristi, minkälaisia epäilyksiä on oltava ja kuka on vain epäilty ja kuka on henkilö, joka rekrytoi mahdollisesti muita terroristiksi ja niin edelleen. Tarvitaan yhteiset määritelmät. Sitten tietojen, tietoihin pääsy siis ja Eurodac muun muassa. Haluaisin ministeriltä mielelläni vielä arvion, kun ajatellaan täällä Belgiassa ensimmäisiä terroristiiskuja. Meillä oli sellainen vaikutelma, että esimerkiksi siis järjestelmän kaltaisia järjestelmiä ei ole käytetty niin kuin pitäisi. Johtuiko tämä teknistä ongelmista vai muista? Sitten vielä salausteknologia. Jos jotakuta epäillään, niin hänen kirjeensä saadaan avata, mutta entäpä salaus? Voidaanko tehdä sellaista teknologiaa, joka vain tapauksissa päästäisi äh, salauksen läpi, vai voitaisiinko sitä sitten käyttää myös muissa tapauksissa, jos epäilyjä on. Eli kysyisin, että minkälaista keskustelua siellä ministerit ja asiantuntijat käyvät. Kiitos. Yrittäkääpäs kollegat nyt pysykää, pysyä kahdessa minuutissa. Älkää yrittäkö tunkea kaikkea tähän puheenvuoroonne. Vaan kattaa vain muutama avainkysymys. Helga Stevens seuraavaksi. Ei seurasta. Dank u voorzitter, beste... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Hyvät kollegat, ennen kaikkea mm, alkuun haluaisin lämpimästi kiittää molempia ministereitä. Siitä tulevat paikalle ja olen kovin ilahtunut siitä, että pyritte löytämään tasapainon yhtäältä turvallisuuden ja toisaalta yksityisyyden välillä. Pariisin ja Brysselin iskujen jälkeen EU:ssa on ryhdytty moniin konkreettisiin toimenpiteisiin parantaaksemme kansalaisten turvallisuutta. Erilainen lainsäädäntö, joka mm, liittyy kansainvälisiin toimiin ja rajavalvontaan on tärkeää. Ulkolaisten valvonta silloin, kun heillä ei ole viisumia, on tärkeää ja lisäksi tarvitsemme välineitä myöskin kansala- kansallisille viranomaisille. Minkälaisia valmistelevia toimenpiteitä esimerkiksi radikalisoinnin ehkäisemiseksi on olemassa? Niitä näyttää vielä puuttuvan. Esimerkiksi Molenbekissä jihadistiryhmät ovat aktiivisia. Millä tavalla voimme auttaa teitä näissä ongelmissa. Toinen kysymys. Äskettäin on ryhdytty valvomaan myös kansainvälistä linja-autoliikennettä junien ja lentokoneiden lisäksi. Aiotteko tässä suhteessa ottaa käyttöön myös lisätoimenpiteitä ja milloin? Kiitoksia. Puheenjohtaja Sofi Netfeldt seuraavana. Taidat liberaalien nimissä. Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kaikista ajatuksista voi sanoa kaikenlaista, mutta myös prosessista. Tämä on yksi huolestuttavista asioista demokraattisissa yhteiskunnissa lainsäädäntö, erityisesti sellainen, joka koskee kansalaisten perusoikeuksia. Se täytyy hyväksyä mahdollisimman seurattavalla tavalla. On oikein hyvä, että kaksi maata suunnittelee asioita yhdessä, se on ihan oikein. Mutta oikea tapa olisi keskustella näistä neuvostossa parlamentissa – Euroopan komissiossa ehdotusten aikaansaamiseksi. Pakko sanoa, että olen myös huolestunut uusista ehdotuksista, kun näemme, että jo hyväksytyt ehdotukset ovat jääneet täytäntöön paljonmatta. Meillä on ollut useampia mielipiteenvaihtoja komission kanssa ja PNRstä. Olen kohdistunut paljon paineita hyväksyä tuo lainsäädäntö nopeasti nyt on kulunut vuosi äänestyksestä ja mitä on tapahtunut? Käsittääkseni vain yksi ja se valtio on täytäntöön ottanut sen, täytäntöön sen ja se on tapahtunut jo ennen päätöstä. Mihin se kiire katosi? Ja me tiedämme, että jokaisen jokaisen jälkeen me saamme selville, että ongelma ei, ei ollut se, että palvelulla ei olisi tietoa, vaan että sitä käytetty hyvin. Myös Berlin hyökkäjän tapauksessa – Saksan poliisi oli nähnyt merkkoja ja, merkkejä ja sanonut viranomaiselle, kaveria kaveri vaarallinen. Mutta syystä tai toisesta sitä kun ollaan arvioitu, eikä häntä pidätetty. Mötyttää myös, Teka kerta kun tapahtui hyökkäys, kuten Westminsterissä viime viikolla, tapahtuma on hirvittävä. tämä meidän pitää keskustella myös se, mikä on terrorismi. Minä olen poliisi. Voin luottaa vain mediaan, mutta terveysvälineiden mukaan henkilö oli huumeiden ja alkoholivaikutuksen alainen. Onko hän terroristi? Ja viimeinen kommentti. Kysymys on myös oikean tasapainon löytämisestä. Kysymys on myös kansalaisten oikeudesta korjata virheitä, saada informaatiota seurattavuudesta, asiakirjojen saavuudesta. Noita ra- oikeuksia koko ajan rajoitetaan. Minä testaan tätä oikeutta korjaaviin toimiin Ranskassa. Saan tämän tiedoksi ministerille. Jos me annamme lisää valtaa viranomaisille, niin suojatoimia kansalaisille pitäisi ylistää myös vastaavasti. Siinä nämä ehdotukset jäävät sitä vähäisiksi. Kyllä tällä näyttää olevan kova houkutus puhua kaikesta silloin, kun ministerit ovat paikalla. Cornelia Ernst seuraavana Guesta. Kiitos. Minäkin ryhmäni nimissä haluan äh, toivottaa molemmat sisäministerit tervetulleeksi. Seuraava kysymys. Jos katsotaan viimeisimpiä terroristi-iskuja esimerkiksi Berliinin joulumarkkinoilla tai nyt äh, viime viikolla Lontoossa, niin monemmissa tapauksissa tai kummassakaan tapauksessa PNR ei olisi ollenkaan auttanut meitä. Aina väitetään, että PNR ja muuta rekisterejä tarvitaan terrorismin torjumiseksi, mutta näin ei olisi ollut. Ja voitiin todeta, että esimerkiksi Belgiassa terroristi-iskujen tekijät äh, olivat toimineet jo Pariisissa ja Lontoon äh, iskun tekijä oli jo vuodesta 2010 ollut tunnettu äh, jotenkin mahdollisesti vaarallisena jopa terroristina. Eikö meidän täytyisi keskittyä näihin ihmisiin, katsoa mitä tietoja on kerätty ja niiden pohjalta sitten tarkastella näitä ihmisiä, eikä vaan kerätä lisää ja lisää tietoja ja ettekö katso, että meidän täytyisi puhua myös siitä, miten poliisit jäsenvaltioissa voisivat verkostoitua huomattavasti paremmin, siis myös jäsenvaltion sisällä, niin että siellä voitaisiin, että tähän poliisitoimintaan voitaisiin keskittyä. Me, minun ryhmäni on hyvin onneton tästä laajasta terrorista määritelmästä. Voisitteko sanoa tästä vielä jotain tarkempaa? Terrorismin määrittely on äärimmäisen tärkeää ja tätä tulisi kaventaa. Sitten kolmas seikka Ranskan ministerille. Teillä on heinäkuuhun 2017 poikkeustila maassa. Niin mitä se on hyödyttänyt? Eikä täytyisi pohtia pikemminkin terrorismin torjuntatoimia? Onko siis tällainen poikkeustila, joka teillä on massanne, ei ole näin pitkään ollut voimassa? Onko se oikea tie? Oletteko arvioineet tätä jossain vaiheessa? Ja viimeinen seikka, salausteknologia. Tämä on kysymys, jossa haluaisin olla kyllä hyvin, hyvin varovainen. Minua ei kyllä kiinnostaisi laittaa näppäili tähän soppaan. Pidän sitä liian vaarallisena. Kiitos. Thank you. And for the Greens. Kiitoksia. Seuraavaksi Skakel vihreistä. Kiitoksia minä olen nyt sitten tällaisia huono ja esitän kysymyksiä, joka ei liity turvallisuuteen, vaan halusin puhua tästä uudella siirtämisestä. Olette puhuneet siitä ja olette vieneet asian oikeuteen ja ministeri de Menisier, olette vieneet voimakkaasti eteenpäin näitä järjestelyitä. Tämän lisäksi meidän täytyy meillä huomioida se, että monellakaan, montakaan ihmistä ei ole siirretty Kreikasta tai Italiasta eteenpäin. Italia on täyttänyt 11 prosenttia kiintiöstään Ranska 14 prosenttia. Ja tämän ohjelman piti kestää kaksi vuotta päättyä syyskuussa. Haluaisin siis kysyä teiltä sitä, millä tavalla aiotte nyt vauhdittaa tämän ohjelman hyödyntämistä nimenomaan omien maidenne kohdalla ja huolehtia siitä, että kiintiöt täyttyvät. Tietysti monia puutteita on, kuten Itävallan Itävalta, joka pääsee kukoiden veräjästä. Mutta teidän omat maanne, ne voivat varmasti tehdä nopeasti, että ihmiset saadaan pois näistä järkyttävistä olosuhteista. Kreikassa ja Italiassa ja tähän liittyen kysymys siitä, että aiotteko palauttaa pakkoolaisia nyt Kreikkaan? Puheenjohtaja, kiitoksia. Minä siirrytään suoraan niiden jäsenten pariin, jotka ovat pyytäneet puheenvuoroa. Jos kaikki pitäydytte kahdessa minuutissa, voidaan ehkä käyttää vielä toinen puheenvuorokierros. Holmaier ensimmäistä. No niin, Arvoisat ministerit, kiitokset siitä, että olette tulleet vieraksemme tänne valiokuntaan. Pari kysymystä. Edelleen on merkittäviä ongelmia, mitä tulee eh, tietokantojen käyttöön ja ja myös siihen, eh, miten tietyt jäsenvaltiot syöttävät tarpeellisia tietoja tietokantoihin. Myös siis ihan lainsäädännön täytäntöönpanossa on ongelmia. Kysyisinkin PNR-järjestelmästä. Meillä on 28 kansallista järjestelmää. Eurooppalainen ei ollut enää mahdollinen ja voidaanko taata, että aivan alusta alkaen yhteen toimivuus on mahdollista ja että tietojenvaihto toimii sataprosenttisesti, koska esimerkiksi Bataklanin pomminrakentaja oltaisiin ehkä voitu pysäyttää. Hän, hän kulki ympäri Eurooppaa Viinistä, Pari, Pariisista Viiniin ja sitten vielä lensi Turkkiin. Eli eiköhän toisi voitu pysäyttää. On tärkeää, että että järjestelmät toimivat paitsi kansallisesti myös yhteen, koska tämä henkilö esimerkiksi ei lentänyt Pataklan jälkeen Pariisista Turkkiin, vaan Viinistä. Sitten Eurodacista jatkuvasti on pelätty sitä, että jos Eurodac avataan laivalvontaviranomaisille, syntyy tällainen yleinen epäilys. Ja sitten pakolaisista, miksi on niin, että tällainen ehkäisevä tarkoitus on mielestäni hyväksyttävä. Kiitoksia, Kiitos ministerit, että tulitte tänne tänään tätä mielipiteen vaihtoa varten ja erityisesti hyvä Matias, kiitos, että pidit huolta siitä, että Ranskan sisäministeri on läsnä. Tiedät hyvin Euroopan haasteet. Haluaisin palata niihin kahteen kirjeeseen, jotka kaksi sisäministeriä on lähettänyt kahdessa vaiheessa komissiolle turvallisuuskysymyksistä. Haluaisin tietää, mistä syystä käännytte komission puoleen, ettekä neuvoston. Ei kai, nyt neuvostossa ole jotain ongelmia lähentää lainsäädäntöä. Ja täytyykö Saksan ja Ranskan tehdä vahvistettua yhteistyötä. Ja sitten kaksi täsmällisempää kysymystä. E, ensinnäkin rajavartijat ja merialueen valvonta, jotka ovat hyvin erilaisia tehtäviä. Miten tätä henkilöstöä koulutetaan eri tehtävissä? Tiedät, että ilmaisemme huolemme kun asiasta koskevasta mietinnöstä äänestettiin parlamentissa. Ja viimeinen kysymys. Poliisiin ja turvallisuusvirkamisten koulutuksessa, jotka kiertävät Euroopan junissa. Näemme esimerkiksi raskasta ja Pelkästä. Näemme, että turvallisuustoimijat eivät ole ollenkaan samanlaisia. Miten se, että turvallisuus, tämä työs vähän paremmin lähennetty ja tiedämme, että meillä on törmiä, että tämä Belgian tekemä ehdotus matkustajanumerosta ei voi olla ratkaista ratkaisu, vaan viranomaiskoulutus. Very much. Mrs. Wickström, please. Kiitoksia, edustaja Wickström. Thank you very much. And uh, thanks to... Kiitos paljon. Kiitos molemmat ministerit siitä, että tulitte tänne vieraksemme näin iltapäivällä. Ja erityiset kiitokset De Masierille siitä, että tapasitte minut viime torstaina Berliinissä. Meillä oli kyllä todella hyvä keskustelu. Vaikka tänään keskustellaan turvallisuudesta, halusin käyttää tilaisuutta hyväkseni ja puhua asiasta, joka eh, siihen liittyy nimittäin maahanmuutto luonnollisesti. Tietenkään eh, pakolaisia ei saa Eh, sekoittaa terrorismiin, mutta aivan ilmeistä on, että eh, jäsenvaltioiden täytyy kantaa eh, vastuunsa kansainvälisen ja eurooppalaisen lain mukaisesti ja samalla jäsenvaltioilla täytyy olla tietoa, täydelliset tiedot niistä henkilöistä, jotka Euroopan unioniin tulee Euroopan turvapaikkajärjestelmän ja Dublin-järjestelmän täydellinen uudistaminen mahdollistavat tämän. Ja pyytäisin, että molemmat ministerit vähän kertoisivat ajatuksista. Oletteko ole samaa mieltä myös siitä, että tarvitaan sellainen järjestelmä, joka keventää taka- ja painetta, joka kohdistuu rajavaltioihin, niin ei tätä ongelmaa saada kyllä ratkaistua Kyse on kuitenkin Euroopan kansalaisten, kansalaisten turvallisuudesta ja ylipäätään koko Schengen-alueen ja vapaan liikkuvuuden olemassa ole, olosta, koska ne ovat nyt vaaran alla tässä ja tänään. Mr. Dupre, are you leaving? You're just about to be called. Edustaja Dupre, aiotteko lähteä? Ajattelin juuri kutsua teitä. Uh, Désolé, president, je m'excuse. Niin, anteeksi hyvä mm, puheenjohtajaa ja pahoitteluni ministereille, mutta minulla on ehdottoman tärkeä tapahtuminen kello 18. Haluan kiittää tästä erittäin hienosta kahdella äänellä käydystä keskustelusta. Muutama kysymys kuitenkin, jos sopii. Ensimmäinen. Olemme kaikki yhtä mieltä siitä, että meidän täytyy vahvistaa yhteensopivuutta ja sitä, että otetaan käyttöön henkilötietorekisteri, joka mahdollistaa sen, että voidaan tunnistaa väärät identiteetit. Erityisesti henkilötodistuksen väärännetään eniten. Voidaanko Ranska-Saksan sisäministeriöltä odottaa sitä, että he painostavat siihen suuntaan, että otetaan käyttöön biometrisiä tunnisteita jäsenvaltioiden myöntämiin henkilöllisyystodistuksiin? Toiseksi, Schengen tietojärjestelmän äh, uudistamisen sitä me olemme tukeneet, mutta minusta meidän täytyy ottaa huomioon, että kaikki hälytykset, jotka käynnistyvät SIS-tarkastuksen yhteydessä, jotka liittyvät terrorismiin, välittömästi siirretään eurooppalaiseen terrorismin torjuntayksikköön Europoliin. Tällä tavalla voimme torjua terrorismia. Jos me emme tätä tietoa siirrä, niin se ei onnistu. Kolmas kysymys. Olen samaa mieltä kanssanne siitä, että meidän täytyy ryhtyä toimenpiteisiin salauspuolella, mutta meillä on toisiakin ongelmia tällä puolella. Nykyisin on olemassa teknologia, jonka nimi on CJN, joka mahdollistaa sen, että telepalveluiden tarjoajat voivat tarjota saman IP-numeron monille toimijoille samanaikaisesti. Olen tästä keskustellut asiantuntijoiden kanssa, mikä tekee er, työstä erittäin vaikeaa poliisille, kun pyritään tunnistamaan henkilöitä. Eli salaustekniikan lisäksi, voisitteko tutkia tätä ongelmaa niin, että tällainen pullonkaula, joka tästä koituu turvallisuusviranomaisille, poistuisi? Vaihtoehtoinen teknologia on kuitenkin olemassa. Kiitoksia. Niin. Ja anteeksi vielä kerran joudun lähtemään. Äh. Kiitoksia Gerard, kiitoksia kovasti. Edustaja Boni. Firstly, thank you, thank you very much for Paljon kiitoksia selkeästä viestistä. Tämä on tärkeä meille kaikille. Avainkysymys on siitä, miten voimme yhdistää omat ponnistelumme ja miten saisimme kaikki jäsenvaltiot mukaan näihin prosesseihin. Ja teidän mielipiteemme ne ovat tärkeitä yhteiskäytettävyydestä meidän sitten tarkastella uusia teknisiä arkkitehtuuria. On paljon, paljon teknisiä keinoja luoda aitoa yhteiskäytettävyyttä hätämahdollisuus siis tiedon lähettämiseksi reaaliaikaisesti. Ja tämä on ratkaisevaa. Se mahdollistaa, että jotkut instituutiot toimivat nopeammin. Toinen liittyy yksityisyyteen kun puhutaan televiestinnän velvollisuuksista, kun puhutaan WhatsAppista ja teleoperaattorista, että me aloitamme työskentelyyn henkilösuojelainsäädännön parissa. Meidän täytyy löytää ratkaisuja. Meidän täytyy olla yhteydessä, jotta loisimme ratkaisukosin myönteinen kaikissa suhteissa turvallisuutta ja yksityisen suojaa. Next. Kiitoksia. Anna Gomes seuraavana. Kiitos ministeri siitä, että ministerit siitä, että olette tulleet vieraksemme. Te puhutte rajojen turvaamisesta, mutta terroristi-iskut viime aikoina useimmat ovat olleet omien kotoperäisten terroristiemme tekosia. Ne tapahtuvat siis täällä ihan rajojen sisäpuolella. Miksi hallitukset eivät kiinnitä, huomi- kiinnitä huomiota radikalisoitumisen torjuntaan, ennaltaehkäisemiseen? Ja miksi eivät hallitukset toimi esimerkiksi vankiloissa radikalisoitumisen estämiseksi? Nehän ovat varsinaisia radikalisoitumiskouluja. Miksi tuodaan Saudi-Arabiasta ja muualta imameja? sarnaamaan, miksei tueta pikemminkin kotoperäisiä imameja, jotka ovat maltillisempia. Kun puhutaan rikollisuudesta, järjestäytyneestä rikollisuudesta, joka tulee jäsenvaltioihin esimerkiksi näiden kultaisten viisumien kautta jäsenvaltiot antavat kansallisuuden rahanpesijöille. Miksi rahanpesudirektiivi ei ole teidän painopisteen listallanne aivan siellä kärjessä, koska sehän liittyy myös terrorismin torjuntaan. Tiedämme monista ongelmista, joita alalla on. Terrorismi ja rahanpesu liittyvät myös yhteen. Miksemme myöskään luo turvallisia saapumisreittejä pakolaisille ja turvapaikanhakijoille tulla tänne? Nyt me vaan annamme ihmissalakuljettajille ja järjestäytyneille rikollisille avaimet käteen. Edustaja Spinelli. Due ministri che sono qui. E, io vorrei... Kiitoksia ministerille siitä, että tulitte paikalle tänään. Haluaisin ottaa esille muutaman huolenaiheen, jota minulla on äskettäisten terroriskujen seurauksena ja näiden henkilöiden kansallisuuden seurauksena. Ensimmäinen asia liittyy haluun vahvistaa ulkorajoja ja siinä, että terrorismi usein sekoitetaan maahanmuuttajiin. Ja Frontexin vahvistamisen seurauksena on saatu nähdä, että on tehty erilaisia simulaatioharjoituksia nähdäksemme millä tavalla jäsenvaltiot voisivat vastata maahanmuuttajien suureen määrään. Tämä mielestäni ei ole se vastaus, joka terrorismin uhkaan pitäisi olla, joka meillä nyt on. Ja Euroopan informaatiojärjestelmä ETSkin täytyy toimia ennen kuin ihmiset tulevat tietysti schengen alueelle. Sitten tietysti meillä on myös ongelmia internetin kanssa. Erilaiset puhelinpalvelut, jotkut operaattorit saavat erilaisia ehtoja, joita niiden tulee noudattaa. Esimerkiksi Telegramin ei tule noudattaa niitä ehtoja kuin uuden operaattorin. Joten en ole suinkaan varma, että tämä nyt on paras tapa pureutua näihin ongelmiin. Tiedän, että molemmat teistä olette mukana myös vaalikampanjoissa ja haluaisin Ranskan ministeriltä kuulla siitä, eivätkö kaikki nämä rajavalvonta ministerit vain kopioi äärioikeiston tuntemuksia Ranskassa puheenjohtaja. Kiitoksia. Miltei perillä, edustaja Jerek. E, o... Kiitoksia. Haluaisin kysyä ensiksi laittoman maahanmuuton teollisuudesta tai ihmisten salakuluttamisesta – No, huolestuttavaa dataa Europolista. Haluaisin tietää, mitä ministerit saisivat kertoa siitä. Olen myös saanut paljon tietoa Israelista, joka tuntee asiat. Meillä on tietoa korkea-arvoisilta tiedusteluvirkamiehiltä sekä eläkeläisiltä että aktiiviväiltä kertovat meille ja varoittavat, että näitä maahanmuuttovirtoja käytetään tuomaan terrorista Eurooppaan. Meidän pitäisi olla siis varovaisempia ja pitää huolta näistä asioista paremmin. Toinen asia koskee Euroopan kansalaisia. Mitä odottaisitte kollegoilta, jotka ovat oikeusministereitä? Koskien Isiksen liittyvien ihmisten oikeudellisia vastuita. Kyseessä on ihminen, joka haluaa liittyy toisen maan armeijaan. Sehän on enemmän kuin valtiopetos. Sehän on omaa luokkaansa oleva rikos. Ilman ennaltaehkäisyä toimia me kykene toimimaan tällaisia toimia vastaan. Ja aika kykene vakuuttamaan heidän perheitä lopettamaan tätä. Lopuksi vielä edustaja Ferron. Hyvä ministeri, Ranskaa on ravistellut tänään erittäin vakavat paljastukset. Asia on paljastettu kirjassa, joka kaksi vasemmistojournalistia julkaisivat, jossa puhutaan suuresta valvontajärjestelmästä. Est-ce que vous m'avez entendu C'est bon Faut que je reprenne ou c'est bon Ou je continue Voinko jatkaa? Bon. Alors, Monsieur le ministre, vous avez dit... Hyvä ministeri, totesit, että pitää taata yksityisoikeuden suoja. Ranskassa erittäin vakavat paljastukset ovat ravistelleet tasavaltaamme. Musta kabinetti on kirja, jonka vasemmisto lehtimiehet ovat julkaiset, joka koskee suurta valvontajärjestelmää, joka toimii Ranskan presidenttiä vastaan. Tämä on täysin meidän periaatteidemme vastaista ö, oikeusvaltioperiaate, henkilösuoja, kaikkea mahdollista tämänkaltaista vastaan. Ja ne yksiköt, joista olette nyt vastuussa, on asetettu syytteeseen. Hyvä ministeri, voitteko täällä parlamentin edessä ottaa selkeän sitoumuksen siihen, että valloitatte tätä erittäin synkää aihetta riittävästi. Ja kun puhutaan presidentinvaaleista, voitteko tällä täällä, että kaikki hyökkäykset, jotka kohdistuvat demokratiamme, kuuluvat teidän ministerisalkkunne vastuupiiriin? Puheenjohtaja, kiitoksia. Kiitoksia tästä kurinalaisuudestanne. Kiitoksia siitä, että pitäydytte puheenajossa. Nämä ovat erinomaisia kysymyksiä. Mahdollisesti voidaan käydä vielä toinenkin kierros. Lupasin ensin kääntyä ministeri Dymysianin puoleen alkuun. Olkaa hyvä. Hyvä Claude. Parahin Claude, hyvät kollegat. Ei tämä nyt ihan helppoa ole näin lyhyessä ajassa vastata kaikkiin kysymyksiin. Ne Yritän kuitenkin ja pyydän ymmärrystä sille, että en kyllin yksityiskohtaisesti ja erityisesti voi kaikkeen vastata ajan puutteen vuoksi. Ensinnäkin Metsola Yhdysvalloista Yhdysvallat on avainroolissa terrorismin vastaisessa taistelussa e, erityisesti Yhdysvaltain signaalitiedustelu toiminta on mm, aivan erinomaista, mutta eurooppalaisia kaan iskuja ei ole voitu estää tai selvittää yksin, vaan olemme tarvinneet tässä myös Yhdysvaltojen apua. Ja tietenkin tähänkin liittyy monia tietovaihtokysymyksiä. Trumpin uuden hallinnon aikana ainakin voin sanoa tämän Saksan kannalta, en tiedä mikä on Matiaksen kanta, niin Trumpin kauden aikana, vaikka Yhdysvaltain presidenttiä Euroopassa kovasti kritisoidaankin, niin ei ole tullut minkäännäköisiä rajoitteita tai, tai ongelmia yhteistyössä. Mitä tulee sitten Amrin erilaisiin identiteetteihin, kyllä tämä pitää paikkansa myöskin Saksassa. Vuoteen 2015 saakka emme oikeudellisesti emmekä teknisesti voineet havaita, että jos joku mm, ilmoittautui, kirjautui kirjoille mm, Berliinissä ja, tai Kölnissä ja tämän jälkeen sitten Stuttgartissa eri nimellä, niin emme pystyneet tällaista ristintarkastusta tekemään. No nyt tämä mahdollisuus on ja siksi olemme myös paljastaneet Amnin eri identiteetit. Mitä tulee biometrisiin tietoihin, tästä on paljonkin sanottavaa, mutta yksi asia, joka on erityisen arkaluontoinen, on seuraava. Ja se varmasti kiinnostaa teitä nimittäin alaikäisten lasten sormenjäljet ja biometriset tiedot. Jotkut sanovat, että biologian kannalta tässä ei ole järkeä eikä mieltä, koska kyse on ihan fyysisestä kehityksestä, mutta kun sitten on paljon niin kutsuttuja alaikäisiä, jotka eivät suinkaan ole alaikäisiä, ja samalla on sitten äh, tietenkin rajat sillä, kuinka vaivalloista tämä voi olla tai kuinka pitkälti ihmisiä kannattaa tutkia. Äh, esimerkiksi ranne, luuröntgenit ja muut ovat kyllä mahdollisia iän määrittämiseksi, mutta tässä täytyy sitten miettiä, että mikä kannattaa, mikä ei. Mutta esimerkiksi juuri tämä alaikäisten jälkikysymys on arkaluontoinen. Edustaja Zipper kanssanne niin olen samaa mieltä siitä, että jos tarvitaan yhtä toimivat järjestelmät, niin tarvitaan järjestelmät tai tarvitaan yhteiset määritelmät sille, mikä on esimerkiksi, minkälainen on esimerkiksi terrorismiin kannustava taho tai rekrytoija ja niin edelleen. Ja eri valtioissa on ne erilaisia määräyksiä myös siitä, mitkä viranomaiset mihinkin tietoihin pääsevät käsiksi. Eikä voi olla niin, että kaikki jäsenvaltiot päättävät tästä sitten kukin tahollaan. Ei, vaan jos meillä on yhteen eh, toimivat järjestelmät, niin sitten eh, täytyy myös sitovasti sopia Euroopan tasolla siitä, eh, millä viranomaistahoilla on oikeus mihinkin tietojärjestelmiin päästä. Sitten sisistä puhuttiin, no niin, sanoisin, että sitä ehkä ole täytetty kyllin kattavasti ja se on ehkä tuo keskeinen ongelma. Monia parannuksia on jo tehtykin. Me saimme sellaisia suljettuja kirjekuoria ja katsoimme ihan kuin koulussakin, että, että mitenkäs, tämä, että mitenkäs tässä pärjättiin jos ja kun muutenkin, kun puhutaan Euroopan määräysten täytäntöönpanosta, jos huolehditaan eh, tästä, ja nyt tarkoitan siis sopimus rikkomusmenettelyä, niin sitten tietenkin eh, välineistä täytyy sopia. Tämä on siis minun henkilökohtainen mielipiteeni. Saksan liittohallitus ei ole kantansa vielä lyön lukkoon, mutta No niin, sitten vielä salausjärjestelmistä ehkä sananen pelkialaiset kollegamme, heille, pelkialaiselle kollegalle sanon, että meillä Saksassa ei ole bussilippuja tai junalippuja, jotka olisivat henkilökohtaisia. Siksi emme oikeudellisesti emmekä teknisesti eh, voisi toteuttaa tällaista PNR, PNR tai muuta valvontaa. Joka päivä 4-5 miljoonaa ihmistä käyttää eh, Saksassa junia, valtiorautateitä, enkä minä eh, kyllä näe, että tätä voitaisiin valvoa. Tämä olisi mielestäni myös suhteettoman raskasta. Sitten Inet eh, Feld kysyi PNRstä, no määräaikahan ei ole päättynyt 2018 asti. Meillä on aikaa, en tiedä mitkä maat ovat jo valmiit. Me haluamme tulla valmiiksi ennen kesätaukkoa. PNR-lainsäädäntömme tulee valmistumaan ennen lainsäädäntökauden päättymistä. aika ei tietenkään kauheasti ole, mutta toivon, että muut kunnioittavat määräaikoja niin kuin Saksakin. Sanoitte, että tietoja tulisi käyttää, ei tarvita uusia tiedon lähteitä ajatella vaikka tuota Amrin tapausta, olisi ollut hyödyllistä, jos olisimme tienneet, että mies oli saapunut Italiaan ja että hän oli siellä ollut ö, paitsi turvapaikanhakijakeskuksessa myös vankilassa, mutta kun kyse oli siis siitä, että me emme tienneet tätä ja tulevaisuudessa ei saisi käydä niin. Kyse on myös sitten siitä, mitä tekevät oikeusministerit ja ministeriöt kyllä mielestäni ainakin tuomioista tulisi tiedonvaihtoa, langetetusta tuomioista tulisi tiedonvaihtoa parantaa. Ranskalainen kollega, edustaja Niin ja portugalainen edustaja Gomez kysyi, miksi ei puhuta ennaltaehkäisemisestä terrorismin suhteen. Erittäin perusteltu kysymys, mutta voin sanoa teille näin ennalta, että joissain jäsenvaltioissa ensinnäkään eh, ministerit eivät ole ennaltaehkäisystä eh, vastuussa, heillä ei ole toimivaltaa, mutta en minä tätä nyt halua minään tekosyynä eh, toimimattomuudellekaan tietenkään käyttää. Aiemmin ennaltaehkäisystä ehkä puhuttu niin paljon, sitä ei pidetty niin tärkeänä. Poliisi oli tärkeä ja ennaltaehkäisy oli mitä oli. Ja nyt tilanne on aivan toisenlainen. Me olemme kaikki nyt kyllä muuttaneet mielipidettämme ja maa, joka on ollut kovin terrorismin torjunnassa, eli yhdistynyt kuningaskunta, heillä on ehkä kaikkein paras ennaltaehkäisymalli. Teemme tässä yhteistyötä, kyse on myös internetistä ja Ranska ja Saksa ovat tehneet aloitteen, jonka olemme esitelleet neuvostossa. Meillä on koko joukko verkostoja ja haluaisimme nyt eurooppalaisen keskitetyn ennaltaehkäisykeskuksen, ettei me kaikki tee tätä työtä päällekkäin ja rinnakkain, vaan koordinoidusti niin, että se tehostuu. Onhan aivan kestämätöntä, että murhaaja jengillä on paremmat turvallisuusviranomaiset kuin Euroopan viranomaisilla tai valtioilla. Siis tässä tarvitaan todella operatiivista yhteistyötä tässä ennaltaehkäisyssä Euroopan tasolla. Sitten edustaja Ernst. Kyllähän me Saksan liittopäiviltäkin tämän keskustelun tunnemme. Nämä toimet eivät olisi estäneet iskuja, joten nämä toimet ovat turhia. No, Ranskaan esimerkiksi nämä iskun tekijät eivät saapuneet lennolla, mutta eh, meillä on myös sellaisia eh, iskuja, joissa saavutaan lennolla ja lento on itse asiassa eh, tässä aseena. Ja kun puhutaan verkostojen eh, paljastamisesta ja näiden tekojen selvittämisestä, niin kyllä minä väittäisin, että näitä kaikkia tietoja tarvitaan. Sitten aivan oikein totesitte, että poliisiviranomaisten tulee verkostoitua entistä paremmin. Voisin tähän eh, ehkä lisätä, että myös eh, tiedusteluviranomaisten tulisi näin tehdä. Ja en nyt ole ihan tiedä kaikkien jäsenvaltioiden tilannetta, mutta verkostoituminen on ehdottoman välttämätöntä ja yhteiset tutkimustoimet, mutta ei poliisien verkostoituminen tietojen vaihtoa suinkaan korvaa. Poliisit voivat tehdä yhteistyötä vain siinä tapauksessa, että tietojen vaihto toimii hyvin. Sitten sanoitte, että terrorismi määritelmä tulisi saada aikaan. No, Tämä kuuluu tietenkin ennen kaikkea kansalliseen toimivaltaan, mutta meillähän on YK päätö, päätöksen kautta määritelmälle ihan hyvä oikeudellinen perusta on terroristijärjestöjä. Terrorismin määritelmä ei ehkä ole vaikea niinkään, tai terroristin määritelmä niinkään vaikea saada aikaan, mutta myös voidaan pyrkiä ehkä saman määritelmään niille, jotka saattavat olla vaarassa tehdä terroristiskuja. Ja sitten kyllä myös Saksa on ollut aika epäileväinen mm, tiettyjen velvoitteiden suhteen, mitä pakolaisiin tulee pakolaisten vastaanottamiseen ja ylipäätään uudelleen sijoittamiseen halusimme että uudelleen sijoittaminen äh, käynnistyy vasta sitten, kun kaikki Italiassa ja Kreikassa on rekisteröity. Pahoittelen tätä, mutta äh, Dublininkin äh, käytännön soveltamisen suhteen Italiassa ja Kreikassa on ollut ongelmia ja Saksan liittohallitus teki sitten päätöksen muuttaa toimintatapansa ja me olemme nyt sitten suostuneet Italiasta ja Kreikasta 500 uudelleen sijoitettua siirtämään Saksaan kuukaudessa. Näin on ollut viime syksystä alkaen. Edustaja Holmeier kysyi, että eh, eikö meillä ole ongelmia sen suhteen, miten tiedot syötetään järjestelmiin. No kyllä, kyllä tästä äsken itse asiassa puhuttiinkin. Erityisesti jotkut jäsenvaltiot eh, valittelevat sitä, että jotkut isotkin maat, tai erityisesti yksi iso maa, jonka kansalaisuus Europolin johtajallakin sattuu olemaan, eh, mikähän maa se nyt taas mahtoikaan olla, ei oikein näitä tietoja sinne, sinne tuo. No sitten vielä tärkeä kysymys, että miksi näitä tietoja sitten kerätään, eh, kerätään ennaltaehkäisevästi, eikä myönnetä, että kyse on oikeastaan sitten tällaisesta ihan yleisestä epäilykset, joka kohdistuu kaikkiin, siis Eurodakissa. Mutta entäpä siis, me haluamme, että jotkut ihmiset ähm, voivat matkustaa viisumitta, viisumivapaasti ja joistain maista sitten haluamme äh, vaatia matkailijoille viisumia, mutta esimerkiksi indonesialaiset, ähm, kun he hakevat viisumia, niin varovaisuuden nimissä me tarkastamme hakemukset Tämä koskee myös Eurodakia. Ei tässä mielestäni ole kyse mistään epäilystä. Sitten Revol kysyi aika fiksusti, että no miksei tätä kirjoita neuvostolle, miksi komissiolle ei. Ei sitä nyt kollegoille voi oikeastaan sanoa, että nyt, nyt hopi hopi kiire, ei vaan mieluummin sitä sitten kirjoittaa komissiolle ja pyytää heitä välittämään tämän tiedon kaikille kollegoillekin. Mutta kirjeen motiivi siis oli se, että ei keksitä uusia asioita, vaan että täytäntöön pannaan nopeasti tehdyt päätökset. Se tässä kirjan taustalla oli. Sitten kouluttamisesta, työntekijöiden kouluttamisesta, kyllä, kyllä, varmaan tämä on ihan mahdollista, mutta kun ajatellaan poliiseja vaikkapa, niin kyllä poliisien täytyy voida vaikkapa passi eh, tarkastaa eh, tietokannasta ja jos hän sitten tarvitsee tähän koulutusta, niin mm, eh, tärkeää meille joka tapauksessa on nyt se, että Frontexilla on henkilökuntaa. Nyt meillä ei ole yhteistä koulutusta, eikä sitten voida sanoa, että tästä syystä ei muka henkilökuntaa voisi sinne lähettää. Wikström vielä puhui terrorismin ja mm, maahanmuuton yhteydestä, jotkut muutkin. Tämä on arkaluontoinen kenttä ja tässä täytyy kyllä tehdä ero. Useimmat pakolaiset ovat uhreja, eivätkä suinkaan tekijöitä, vaikkakin tosiasia on sekin, että pakolaisten joukossa on Eurooppaan saapunut myös terroristeja. Jotkut eh, esimerkiksi eh, Stade de Francen eh, Pariisin iskujen aikana epäiltiin sitäkin, että he olivat soluttautuneet tänne väärien, väärien jälkien tekemiseksi. Eh, joten eh, kyllä meidän täytyy avoimesti puhua tästäkin asiasta eikä sieltä sulkea silmiämme. Keskeinen kysymys on sitä, emme tänään todellakaan ratkaise. Eh, Dublin on ihan kaatumispisteessä. Entäpä tulevaisuus? No, vastaukseni lyhyesti on seuraava, ja tämä on myös osa Eh, Saksan ja Ranskan kompromissia yhteistä eurooppalaista turvapaikkajärjestelmästä. Eli täytyy tehdä ero pienten, keskisuurten ja suurten lukujen välillä. Meillähän on myös olemassa direktiivi, joka liittyy tällaiseen valtavaan ihmisjoukkoon sen saapumiseen kerralla. Emme ole kuitenkaan tätä käytännössä soveltaneet. Ja tämä riippuu tietenkin siitä, tuleeko pakolaisia pieni määrä, keskisuuri määrä vai valtava määrä joukko kerrallaan. Sitten on kysytty sitä, että eikö biometrisiä tietoja kansallisissa henkilökorteissa voisi parantaa. No niin, viisumivapaus asiassakin olemme sanoneet, että maalle voidaan myöntää viisumivapaus vain siinä tapauksessa, että maan passi täyttää tietyt tiukat biometrisiä tietoja koskevat laatukriteerit. Ehkäpä voitaisiin kehitellä jotain vastaavaa. Ja sitten kysytte myös hyvin tärkeän kysymyksen siitä, että jos meillä on tällainen dynaaminen IP-osoite, niin mitenkä voidaan sitten jälkikäteen tietää, kuka tämä käyttäjä oli. No niin, tämähän on aivan kysymys tietenkin. Joka tapauksessa mielestäni tarvitaan seuraava. Tästä puhutaan muuten Saksassa ja pitäisi puhua mielestäni muuallakin. Mielestäni tässä tarvitaan tällainen tietovaade siis tiedusteluviranomaisille liittyen, liittyen myös esimerkiksi vihapuheeseen, kunnianloukkaukseen ja niin edelleen, niin mielestäni viranomaisilla täytyy olla oikeus vaatia operaattorilta tietoa siitä, kuka mm, tuolla tarkalla hetkellä on tuota IT-osoitetta käyttänyt. Sitten vielä yhteen toimivuudesta. Boni kysyi, että no niin, tämä on tekninen konfiguraatio. Aivan oikein, niin on. Ja mehän emme suinkaan halua sitä, että kaikista IT-investoinneista tulee tarpeettomia. Emmekä me täällä hyväksyntääkään saisi, mutta kyllä me varmaan olemme oppineet, että se, että tärkeimmät kohdat ratkaistaan älykkäällä tavalla, auttaa jo meitä hyvin, hyvin pitkälti. Ja tässä juuri tuo korkean tason työryhmämme on aktiivinen. Sitten edustaja Komes kysyi ennaltaehkäisemisestä ja sanoi, että miksi me priorisoi rahanpesua. Toki priorisoimme, mutta tästä kyllä ovat ennen kaikkea valtiovarainministerit vastuussa, mutta suurella mittakaavalla asia, asia työstävät. Ja sitten kysyttiin vielä sitäkin, että eikö tulisi luoda laillisia maahantuloreittejä laittomien sijaan tärkeä aihe, enkä minä tähän nyt kyllä tänään voi sen enempää puuttua. Kyllähän te tiedätte, mitä ehdotuksia on tehty, mutta, ja tämä tässä nyt on villakoiran ydin, jos me luomme laillisia reittejä ja tähän tähänastisia laittomia reittejä ei suljeta, niin sitten eh, lailliset maahanmuuttajat tulevat vielä tämän eh, muun eh, massan päälle. Ja se ei ole mahdollista. Meidän tulee luoda laillisia teitä suojan tarpeessa oleville sekä työperäisen maahanmuuton nimissä. Hyvä niin, mutta sitten tämä laiton maahanmuutto on saatava loppumaan kokonaan. Tätä minä kannattaisin. Sitten vielä kuka valvoo etiasta. No, viranomaiset jotka viisumiakin tarkastelevat mielestäni ovat oikea taho valvomaan etiasta. Ja sitten sanoitte vielä, että jos Telegram, jos sen hoitaa joku toinen yritys. No tämä perustelu ei kyllä oikein minua nyt vakuuttanut, koska me teemme tätä työtä yhdessä ja joidenkin eh, vuosien eh, ajan on esimerkiksi eh, puhuttu lapsipornon levittämisen estämisestä. Alussa se oli kauhean vaikeaa, mutta nyt emme ole siinä ollenkaan enää huonoja. Ja kuitenkin tiedämme, että no niin, yksi kuva ehkä sitten nousee esiin jossain muualla. Me joka tapauksessa estämme juuri tietyn kuvan julkaisemisen juuri tie- ja poistamme sen jatkuvasti, ja poistamme sen kokonaan, niin kyllähän tämä on jo tärkeää. No niin, sitten Jura kysyi vielä toiminnastamme. Kyllä virheitä varmasti tapahtuu, mutta ehkä puhuisin tästä pikemminkin oikeusministeri edessä, enkä täällä niinkään. Mutta siis ilmeistä on, että ja voi olla muuten, että tässä oli ihan tulkkausongelmakin, mutta jos joku liittyy islamiin, niin ei mielestäni tässä ole kyllä oikeusministerillä asian kanssa mitään tekemistä. Kyse on uskonnonvapaudesta. No jos hänestä tulee islamisti, niin ei, eivät kaikki islamistit myöskään ole terroristeja, niin äh, <laughs> täytyy muistaa tehdä ero islamistien ja islamistiterroristien välillä. Ja Tosiaan korostin tuossa vielä rikosmenettelyn ja tuomioiden tietojen vaihtoa tärkeä kysymys. Ja sitten Matias, viimeinen kysymys musta kabinetti, tämä kabinet kysymys, niin sehän esitettiinkin Ranskan ministerille. No, vastasitte kyllä joka ikisen kysymyksen. Siitä pitäisi saada jonkunnäköinen palkinto. Olisin voinut sanoa no, teille, että voit valita, voit valita sen, mihin haluatte vastata, mutta unohdin. Nyt vastasitte kaikkea. Tämä merkitsee sitä, että te, hyvä ministeri, voitte sitten vastata vähän valikoivemmin näihin kysymyksiin. Niin Kiitos. Minulla on aito ongelma. Olemme samaa mieltä. Monista asioista olette vastannut kaikkiin kysymyksiin. En halua tässä liikaa toistaa. Pyrin kuitenkin vastata jokaisen kysymyksen täydentäen ja erityisnäkökulmista. Ensinnäkin Yhdysvaltain suuret. Se on suuri kysymys. Yhdysvaltojen vaalitulos on mikä on. Mutta monissa asioissa me jatkamme äärimmäisen tärkeää kumppanuutta. Yhdysvallat on Ranskalla vanhin liittolainen, vanhin kumppani historiassa. Ja erityisesti terrorismin vastaisessa taistelussa tietenkin. Tämä kumppanuus on äärimmäisen tärkeää. Minulla ei ole ollut amerikkalaisen vastaavan ministerin kanssa yhteyttä, äh, yhteyttä astuttuani virkaan viime keskiviikkona, mutta yhteistyö kaikilla tasoilla on vahvaa, tärkeää, merkittävää, mukaan lukien tulevaisuus. Enkä mitenkään epäile, että jatkamaan järkevää yhteistyötä keskustelu yhteiskäytöstä ja sekä mahdollisesti syntyvät riskit, jatkan ihan täysin se, mitä Tomade Messier sanoi. Meidän täytyy pragmatissa hengessä vaatia yhteiskäytettävyyttä, jotta järjestys voimilla on mahdollisuus toimia parhaansa mukaan. Oikeusvaltiossa kaikki pyrkii oikeusvaltion vahvistamiseen nämä eivät ole päämääriä sinänsä. Tämä tarkoitus ei ole lisätä kontrollia kontrollin vuoksi. Kysymys on korkeimpien arvojen puolustamisesta. Demokratian arvoista on kysymys yhteiskäytettävyydessä. Sitä käytetään vain välttämättömissä tapauksissa, kun rekisteröidään ja tehdään hakuja. Ja meillä on tärkeää, että kaikilla toimivaltaisilla viranomaisilla on valtansa. Onpa kysymys sitten valvontaviranomaisilla tai tuomareilla. Jos on, on puhuttu myös ja kysytty rautateiden henkilö PNR-numeroista. Mä suhtautunut sopeasti tähän. Alkaa olla, mitä tapahtuu Italiassa juna tulee Italiasta, menee Amsterdam kautta Ranska, Tapahtumat tapahtuvat Ranskan maaperällä. Tässä oli eurooppalainen juna. Periaatteessa suostumme siihen, että otamme osaa tähän pilottiprojektiin ja on luotu työryhmä tutustumaan juridisiin ongelmiin, mutta mikään ei meitä tässä emme estä ryhtymästä tähän työhön. Siinä on ollut kysymys Ranskan hätätilasta. Puhun tästä vähän pitemmän päin, koska Tomaille Messierille tätä kysymystä on esitetty suluten vuoksi. Hätätila julistettiin attentaattien jälkeen. Sitä on useamman kerran jatkettu. Se on perustuslaillinen toimi. Eli peruslainsäädäntö mahdollistaa hätät tilan julistamiseen ja laki luo sille kehikot. Se on lainsäädännön säätelemä tila. Se näyttää perustuslain sääntöjä ja perustuslaki toi voi perehtyä asiaan ja, ja tuomarit, jotka tarkastelevat lainsäädännön laillisuutta. Voisi perehtyä, se täytyy olla poikkeusjärjestely. Ja presidentti on joka kerta täsmentänyt käyttää tätä perustelua. Jatkavat nähtyä parlamentin äänestyksellä. Eli jokaisen uudistuksen yhteydessä Ranskan parlamentin jäsenet kontrolloivat tätä ja ainoastaan äänestyksen tuloksena sitä voidaan jatkaa. Sitä on jatkettu vaalien vuoksi. Riski on poikkeuksellisen korkea tämä tapahtuma lähestyessä. parlamentilla ja toimeenpanevalla vallalla on tehtävänä arvioida, onko relevantia jatkaa tätä tai ei. Kaikki Ranskassa tietävät, että tämä on poikkeuksen järjestely. Ja niin lainsäädäntö sitä myös kuvaa. Eurodekista olen samaa mieltä tuommoinen Meserin kanssa kokonaisuudessaan, en puhu siitä. Puhutaan myös siitä hengestä, jossa kirje komissiolle kirjoitettiin – Edeltään, että teitä sen. Sinä haluttiin eurooppalaisia aloitteita ja erityisesti painotettiin täytäntöönpanoa. Se näyttää, että nyt pitää panostaa siihen. Periaatteellisella tasolla asiat ovat vankalla pohjalla. Lainsäädäntö on robustia ja vaativaa. Nyt olemme siirtymässä toiminnalliselle tasolla monissa kysymyksissä tasolle, jota ilman ei kyetä toimimaan kunnolla. Anteeksi, että tarvitse toistaa sitä, mitä on sanottu jo hyvin ennen minua Dublinista ja uudelleen siirtämisestä. Dublin suhteen Ranska-Saksalla on sopimus toimintatavasta. Meidän maamme Ranska ja Saksa ovat jäsenvaltiot, jotka ovat eniten uudelleen sijoittamisia tehneet 3000 Ranskalle. Totta, että se on vähemmän kuin oli ajattu, mutta vauhti on kiihtymässä. Jokainen jäsenvaltio kantaa vastuunsa, se on normaalia. Henkilötodistukset, väärännökset ja sen kirjojen konsolidointi – Totta, että Euroopassa standardeja ei ole. Varmasti tulevaisuuden keskustelun aihe. Ranskassa meillä on biometrinen henkilöllisyystodistus, joka luo hyvän pohjan toiminnalle. Ulkopaiset imaamit. Meillä oli oikein myönteinen keskustelu oikeus- ja neuvostossa työvälineestä, joka oli meille jota myöten, joka on radikalisoitumisen vastainen verkosto, tietoisuuden kasvatusverkosto. Ja rohkaisema kaikkia isävaltioita ja voimakkaammin toimimaan sen puolesta. Olemme täysin samaa mieltä tästä aiheesta. Haluamme tehdä tästä täysin eurooppalaisen työvälineen, täysin tehokkaan välineen, joka palvelee lisäämällä tietoisuutta radikalisoitumisesta. Se on hyvä työväline terrorismia vastaan, sitä täytyy kehittää. Se on yhteinen vaatimuksemme. Voisi myös todeta, että Ranskassa järjestettiin hätätilan suhteen. Olemme päättäneet sulkea salafistin moskeijan, koska ne oikeudelliset kriteerit, joilla perustuessa noudattiin sitä noudatettuja Edeltäjänä ja Honilla Ruukolle edeltäjänne ovat erittäin tarkkaan ja huolellisesti työskennelleet sen vuosien Yli 20 tällaista moskeijaa on suljettu. Jatkamme samalta pohjalta erittäin tarkkaavaisina. Me arvioimme yksityiskohtaisesti, mitä Ranskan maa perä tapahtuu, että Ranskaan lainsäädäntöön otetaan Ja sitten tämä pimeä kontti tori. Pahoittelen, että, että tulette tänne. Yleensä puhutaan vain Ranskasta isänmaallisuudesta ja tahdotte kollegoita käytänteelle, jota ei ole. Oikeusministeri teki asian täysin selväksi vastauksessaan. Tasavallan presidentti on puhunut selvästi. Minä voin myös sanoa sen selvästi. Sisäministeri on puolesta olette kyseenalaistaneet omissa nimissä. Äh, äh, tapahtumia ei ole tapahtunut. Mansimainen kirjan tekijä on antanut ymmärtää, että mikä tuossa kirjassa mainittu ei oikeuta sitä, että on ollut tällainen salaista kabinettia hallituksen osaa. Sitä ei ole. Ja toivon koko sydämestäni, että ruskeata ministeriötä ei koskaan maahan tule. Kiitoksia kovasti, ministeri Dymysier. Joudutte pian lähtemään. Ainahan täällä valiokunnassa tietysti käydään jonkun verran keskustelua näistä asioista. Jotkut kollegat ovat lähteneet, mutta tietävät, että keskustelu aina jatkuu siitä, että kutsutaanko sisäministerit suoraan tänne keskustelemaan näistä asioista vai hoidammeko asiat puheenjohtajavaltion kautta. Tämän päivän keskustelut osoittavat, että kannattaa kyllä silloin, kun yksityiskohtaista keskustelua käydään, kutsua ministerit paikalle. Vaikka selkeästi täällä on erilainen, erilaisia poliittisia näkemyksiä. Kiitän teitä molempia ja teidän yksiköitänne siitä, että järjestivät tämän ja kiitän jäseniä myös siitä, että olitte näin kurinalaisia tässä keskustelussa. Edustaja Zippel, pyydättekö vielä lisää aikaa vain pilataksenne tämän minun? Back later to the question of encryption, but I missed it. Mutta tämä salakirjoitus homma menee nyt kyllä ohi Meserin puolelta. Mm. Also, nochmal. Ähm... Vielä. Minä kannatan end-to-end -end salausta yksityiseen viestintää liikenteeseen. Tätä olemme jopa rohkaisseet, koska haluamme, että tällainen liikenne on turvallista, jotta viestintää ei voi puuttua. Ja kun ajatellaan vaikkapa automatisoituneita autoja, niin ei tämä kyllä tule onnistumaan, jos täytyy huolehtia siitä, että joku voikin äh, kaapata auton ja alkaa äh, sitä äh, ohjata kaukaa. Taikka, että joku voi vaikkapa kauko-ohjatakin jääkaapin sanomaan, että maitoa ei ole, vaikka sitä vielä olisikin. Jos nyt lainsäädännön mukaan puhelinkuuntelu on Äh, sallittua, niin silloin saa kuunnella puhelinta, myös vanhanaikaista kännykkää. Mutta sitten tätä mahdollisuutta ei olekaan, jos öö, epäilyt käyttävätkin vain Skype-puheluja. Näin ei voi tietenkään olla. Siksi oikeusvaltiossa täytyy voida pohtia, miten näissä tapauksissa, jotka perustuvat jonkinnäköiseen salausjärjestelmään, näiden kuuntelu kuitenkin olisi mahdollista ehkäpä niin, että voitaisiin viesti jotenkin nauhoittaa ja mm, huolehtia asiasta niin, että se ei yksityisyyden suojaa rikkoisi. Mutta te puhuitte keskitetysti siitä, että puhelimen kuunteleminen on asia, joka yksittäistapauksissa on mahdollista ja sallittua, eikä voi olla niin, että poliisi Eh, salausjärjestelmien vuoksi eh, voisi sitten eh, tämän salauksen purkamisen jälkeen kuunnella paitsi tätä kyseistä henkilöä myös laajaa joukkoa muita esimerkiksi. Näin ei tietenkään voi olla. Ja tässä tämä tekninen ongelma juuri tuleekin ensin ja ranskalainen, ongelma, me ranskalainen kollegamme viittaa juuri siihen, että asia täytyy hoitaa. Ja parempi, että se hoidetaan yhdessä Euroopan tasolla kuin että kaikki jäsenvaltiot hoitavat sen yksin. Mutta minä, ettekä te nyt siis näin sanonutkaan, mutta kun jotkut sanovat, että meidän täytyy voida mm, purkaa salausjärjestelmät, jotta voimme esimerkiksi Darknetissä torjua lapsipornoa, laitonta asekauppaa ja niin edelleen ja rankaista, rangaista näistä niin tämä on sitten jo toinen kysymys, eikä pidä paikkaansa. Uh, Kiitoksia niin tästä lisäkysymyksestä. Hienoa, että Saksasta ministeriltä saa selvennyksen tähän salauskysymykseen. Moni on kiinnostunut näistä asioista ja ministerineuvostossakin keskustellaan näistä. Kiitos tästä lisäselvityksestä, kiitos tästä lisäkysymyksestä. Haluan kiittää kaikkia jäseniä kysymyksistä ja vielä kerran kiitos ministereille kaikesta tiedosta. Keskustelemme tästä sitten sisäoikeusministerin neuvoston kokouksen jälkeen torstaina. Kiitoksia kovasti. Thank you so much. Thank you.